komission työt suhteessa näihin käyttäytymissääntöihin päättyvät, saadaan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Thank you, Mrs. Harkin. I'm sure you have a... Kiitoksia. Rova Harkki, varmastikin teillä on lisäkysymyksiä. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia neuvostolle vastauksesta. Erityisen iloinen olen siitä, kun sanoitte, että se voidaan saada loppuun tämän vuoden ennen, ennen kuin se päättyy. 16 jäsenvaltiota tietääkseni on kuitenkin jo ratifioinut. Voisiko neuvosto kertoa, mikä on EUn vaikutus, jos se ratifioisi yleissopimuksen? Mainitsitte, että siellä oli paljon artikloja, mutta siellä on myös yleissopimuksessa artikloja, jotka viittaavat kohtuu asumiseen vammaisten kohdalla ja oikeus elää itsenäisesti. Mikähän tämä vaikutus on? Mutta erityisesti kysyisin, mikä on EUn oma vaikutus, kun se ratifioi yleissopimukset myös sitten niiden maiden osalta, jotka eivät vielä ole ratifioineet. Thank you, Kiitos, ministeri. No niin, minä palaan vielä edellisen seikkaan. Todellakin on kyse 13 jäsenvaltiosta, joka on ratifioinut yleissopimuksen Mainitsinkin muuten ne ihan tässä, että voitte sitten rangaista toinen toisen Itävalta, Belgia, Tsekin tasavalta, Tanska, Saksa, Unkari, Italia, Portugal, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ovat siis ratifioineet tämän yleisopimuksen Toisin sanoen, mikä sitten on nykytilanne? Totta kai on odotettava ensinnäkin käytännön sääntöjä komissiota jäsenvaltio ennen kuin voidaan tämä vahvistusinstrumentti deponoida. Ja näin EU myös ratifioi muodollisesti YK yleissopimuksen liittyen vammaisten henkilöiden oikeuksiin. No niin. Sitten seuraavat vaiheet, kunhan yleissopimuksen ratifioitu saatettu päätökseen, neuvosto voi palata kysymykseen siitä, että saamme kalupakin siitä, että voidaan näiden avulla vammaisten henkilöiden oikeuksia edistää myönteisesti. Niitä on jo useissa jäsenvaltioissa. Työ on jo käynnistynytkin komissiossa niin, että 2010-2020 on strategia vammaisia varten. Ja tämän strategian myötä saada myös toimintasuunnitelma kymmeneksi vuodeksi. Tavoitteena on taata se, että vammaiset henkilöt käyttää oikeuksia ja vapauksia. Thank you. I have... Uh, Kiitoksia. Täällä on kaksi lisäkysymystä. Otetaanpa ne ensin yksi ja sitten toinen. Sitten ministeri voi vastata molempiin. Herra Zemka ja Blinkvinkovice Zemka. No, Mr. Zemka first. Zemka ensin, anteeksi koleżanka głos zabrała też jeśli można to ja bym miał do pana ministra jos sallitte niin haluaisin tehdä teille seuraavan kysymyksen. Tämä on ihan erityisen tärkeä kysymys. Sanoisin, että tilanne on tällä hetkellä erittäin huono. 27 jäsenmaasta 13 vain ovat ratifioineet, mutta toteamme, että suurin osa eli 14 ei vielä ole ratifioinut. Eli minun kysymykseni on siis seuraava. Ö, on jo nämä syyt saatu selville, miksi melkein puolet tai itse asiassa yli puolet eivät ole tätä yleissopimusta allekirjoittaneet. Siis mitkä nämä syyt ovat? gerbiamas ministre dėkoju jums už atsakymą ir e, Kiitoksia vastauksestanne ministeri. Olisin kiinnostunut kuulemaan, miksi jäsenvaltiot eivät ole kiirehtineet, että olisivat ratifioineet nopeammin. Ehkä he olisivat voineet kantaa vastuunsa siitä, mikä liittyy vammaisten henkilöiden laillisiin oikeuksiin suhteessa muihin ihmisiin. Entäpä syrjinnänvastainen direktiivi, onko se päässyt eteenpäin jotenkin? Miten työ edistyy jäsenvaltioiden kanssa? Onko jonkinlaisia keinoja nopeuttaa työtä? Alors les travaux évidemment se, se passent en No niin, tietysti nämä yhdessä jäsenmaiden kanssa tehdään nämä työt, mutta sallin, että kuitenkin minun sanoa, että me voimme olla pettyneitä ja jopa skeptisiä siitä, kuinka nopeasti tämä tapahtuu tietyissä jäsenmaissa, eli hitaasti kolmatta kertaa jo toistan sen, että 13 jäsenmaata vain on ratifioinut, enkä minä usko, että siihen on mitään yksittäistä erityistä syytä. Yksinkertaisesti jäsenmaat ratifioivat näitä juttuja sellaisen prosessin mukaan, joka joskus vaihtelee jäsenmaasta toiseen, ja minun täytyy todeta myös en nyt halua tämän argumentin taakse mitenkään suojautua tai piiloutua. Minun täytyy sanoa teille myös, että tässä asiassa, kuten monissa muissakin, on edelleenkin kyse tietystä kansallisesta suverenisuudesta suhteessa siihen tapaan, jolla jäsenmaat etenevät ratifiointiasiassa. Me voimme siis sanoa, että kyllähän tämä voisi nopeamminkin mennä se, että jäsenmaat voisivat tehdä paljon enemmän yhteistyötä, mutta asia on kuitenkin niin, että tämä kansallinen suverenisuus on tässä voimassa ja, se tässä vaikuttaa. Kiitos. Kiitoksia ministeri. Sitten seuraavaan kysymykseen, jonka alun perin esitti herra Gay Mitchell, mutta sen on ominut nyt tänä iltana Rova McGuinness. Se koskee epilepsian hoitoa, ministeri, kunhan olette valmis. madame la présidente, chers euh, collègues. No niin, puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää, vaikkakaan esittäjä ei ole paikalla, siis henkilö, joka tämän kysymyksen esitti. Kiitos hänen osoittamastaan kiinnostuksesta aiheeseen. Totta on, että tällaiset sairaudet, jotka liittyvät neurologisiin ongelmiin, tai aivoon, jotka eivät ole psykiatrisia sairauksia, mukaan lukien epilepsia, ne ovat merkittävä huolenaihe kansalaisten parissa. 168 artiklan nojalla TEUssa EU rohkaisee jäsenvaltioita yhteistyöhön kansanterveyden saralla ja sairauksien ennaltaehkäisyssä siitä syystä Euroopan unionin lähestymistapa on horisontaalinen ja siinä keskitytään nimenomaan syrjinnän ja leimaamisen torjuntaan näissä neurologisissa sairauksissa. On kyse muista kuin psykiatrisista sairauksista. Siksi neuvosto päätelmissään liittyen syrjintään ja leimaamiseen kesäkuussa 2003 kehotti jäsenvaltioita kiinnittämään erityishuomiota niihin vaikeuksiin, joita näillä sairauksilla ja leimaamisella tai syrjinnällä on. Tämä koskee kaikkia ikäryhmiä. Nämä ongelmat on tunnustettava niin, että niille annetaan erityishuomiota. Pyritään vähentämään syrjäytymisriskiä sosiaalisesti. Päätelmissään 2005 kesäkuun kolmannelta yhteistoimintaa on pyritty edistämään jäsenvaltioiden kesken. On myös julkilausuma ja työohjelma, joka WHOssa hyväksyttiin ministereiden kesken. Se pidettiin Helsingissä tammikuussa 2005. Sitten neuvosto on erityisesti pyrkinyt eräästä toista sairausryhmää, neurogeneratiivisia sairauksia torjumaan toisin sanoen Alzheimeria. Siksi on hyvä mainita tässä yhteydessä 2008 joulukuun päätelmät, joissa pyritään torjumaan neurogeneratiivisia sairauksia, varsinkin liittyen ikään ja Alzheimeriin. Kolmas joulukuuta 2009 saatiin myös päätelmät liittyen tutkimukseen Euroopassa. Se edellyttää siihen, että voitaisiin koehankkeita käynnistää yhteisesti torjuessamme neurogeneratiivisia sairauksia ja varsinkin Alzheimerin tautia. Thank you very much, Ms. Kiitoksia kovasti, Rova McGuinness. Thank you, President. Kiitoksia herra puhemies ja kiitokset neuvostolle tästä vastauksesta ja välitän tämän viestin G. Mitchellille. Voisitteko ottaa esille tämän neuvoston huolenaiheena olleet erilaisuuden jäsenvaltioiden välillä, eli hoito perustuu siihen, missä maassa sattuu asumaan. Ja voisitte ottaa myöskin esille sen, että millä tavalla tämä vaikuttaa tässä tähän rajat ylittävään terveyspakettikysymykseen. Eli jos hoitoa ei saa, niin ihmiset kärsivät enemmän kuin hoitoa saadessaan ja eroavaisuudet ovat jäsenvaltioiden välillä suuret, eli hoitoa annetaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitos, ministeri. Oh. Te olette aivan oikeassa, kun toteatte, että kvalitatiivisia eroja on jäsenmaiden välillä. Me olemme edelleenkin hyvin kaukana kvalitatiivisesta harmonisoinnista näiden hoitotoimenpiteiden suhteen. Ja tämä johtuu osin siitäkin, että terveyden alalla Euroopan unionilla on aika vähän toimivaltuuksia verrattuna kansallis kansallisiin jäsenvaltioihin. Ja ihan oikein te tuossa lainaatte tuota rajat ylittävää pakettia, koska se on ilman muuta sellainen elementti, joka voi parantaa näitä kvalitatiivisia terveydenhoitoaspekteja, joskin minua on myös muistutettava, että Belgian puheenjohtajakauden aikana neuvosto tulee käymään nämä neuvottelut loppuun saakka, joiden päämääränä on se, että yritämme mahdollisimman suuressa määrin saada toisessa käsittelyssä tämän paketin eri jäsenmaiden näkemykset lähenemään. Aikataulu on tiukka, tämä on vaikeata, mutta olemme hyvin kunnianhimoisia ja me haluamme ennen joulukuun loppua päästä tässä tulokseen. Kiitos. No niin, muita lisäkysymyksiä ei ole tässä kohdin, eli menemme seuraavaan kysymykseen, joka on Kelin esittämä aiheena EU-kannan koordinointi Cancunin ilmastonmuutoskonferenssissa. Madame la Présidente, chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat, neuvosto istunnossaan 14. lokakuuta hyväksyi päätelmät liittyen Euroopan unionin kantaan ennen kankun ilmastonmuutoskonferenssia. Kokouksessa, kun ajatellaan ilmastonsuojelun maailman puitteita, tätä tarkastellaan tekstin pohjalta Euroopan neuvosto lokakuussa, nimittäin ensi viikolla 18.19. lokakuuta lyödään lukkoon Euroopan unionin kanta Ajatellen tätä 16 osapuolten kokousta ilmastonmuutosasioissa. Mukana on kaikki tärkeät näkökohdat tämän konferenssin kannalta. Se, mitä tuloksia saadaan aikaan, mitä Kioton pöytäkirjan osalta täytyy tehdä 2012 jälkeen, mitä on saavutettava vielä enemmän tiekartassa Balin järjeltä mukauttaminen, sopeuttaminen, teknologia, metsät ja rahoitus. Kaikissa näissä neuvosto on pyrkinyt esittämään selkeitä kantoja ja sellaisia, joita on helppo viestiä. Nyt kaikkien toimijoiden Euroopan unionissa on käytettävä tätä kantaa hyväkseen, niin että voimme välittää selkeän yksiselitteisen viestin kumppaneillemme kansainvälisellä näyttämöllä, kuten neuvosto on todennutkin jo Euroopan unioni toivoo, että Cancunin kokous johtaisi tasapainoisiin päätöksiin, jotka johtaisivat siihen, että voidaan saada aikaan kansainvälinen järjestelmä, jolla voidaan suojella ilmastoa 2012 jälkeen. On jo sovittu useita kahdenkeskisiä tapaamisia. Niitä on järjestetty ennenkin kankunia. Niissä voidaan kumppaneille esitellä kantojamme. Itse konferenssin kuluisen puolestaan kannat täsmentyvät, jos on tarpeen, koordinaatiokokouksissa, joita EU järjestää säännönmukaisesti paikan päällä. Totta kai me luotamme kaikkiin toimielimiin, jotka nekin voivat osallistua kannan selkeyttämiseen, jos mahdollista, lähettäen samaa viestiä kaikissa ulkoisissa yhteydeksissämme. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Kelly. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. Kiitokset neuvostolle vastauksesta. On tärkeää vaikuttaa positiivisesti tilanteeseen Cancunin kokouksessa, jotta vältymme Kööpenhaminan tuloksilta. Ja voineen olettaa, että muuallakin ollaan herätty Kööpenhaminan jälkeen, joten miten luottavaisia olette sen suhteen, että nyt saamme aikaiseksi sitovia tavoitteita, koska mitään muuta emme oikeastaan nyt voi hyväksyä. Kiitos. Alors, je dois vous dire et vous... Minun täytyy täsmennyksenä sanoa, että se on aivan totta. Kankunissa edistyminen tulee olemaan vaikeata. Tämä suhteellinen pessimisti, pessimismi johtuu kolmesta asiasta. Ensinnäkin talouskriisistä, joka totta kai vaikuttaa Euroopan unioniin, mutta myös moniin unionin ulkopuolisiin maihin, joka saa aikaan sen, että hyvä tahto ja kunnianhimoiset tavoitteet investointien alalla pikemminkin ovat mm, matalia. Sitten kehittyvät maat eivät suostu hyväksymään sitoumuksia. Ja sitten kolmas syy on se, että Yhdysvalloissa ei ole saatu aikaan selkeää lainsäädäntöä tästä asiasta. Siellä on siis epäonnistuttu. Euroopan unioni on pitänyt yllä samoja kantoja, jotka sillä Kööpenhaminassa oli. Ja minusta tuntuu, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, mihin sitoumuksiin me tällä hetkellä lähdemme, jotta me emme näitä Kankunin orientaatioita ja lausuntoja kyseenalaista. Kiitos. Kiitos. Täällä on lukuissa joukkoa lisäkysymyksiä, mutta niitä voidaan ottaa vain kaksi siinä järjestyksessä, kuin niitä on esitetty. Ja poliittinen tasapaino huomioidaan Rova Tikau ja Obermeier. Tikau ensin. Uh, Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin kiittää teitä myös. Oletteko aikonut ehkä yhdistää ilmastonmuutostavoitteet, siis saasteiden vähentämiseen, vuosituhat tavoitteisiin? Pitää todellakin paikkansa, että kehitysmaissa on pidetty aivan liian kalliina päästä prosenttilukuihin, joita on peräänkuulutettu päästöleikkauksissa – kun, jos halutaan talous pitää kestävällä pohjalla. Aiotteko luoda tällaisen yhteyden? Kiitos. Thank you. Kiitos. Herra Obermeier. Besten Dank, Frau Präsidentin. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Kööpenhaminassa sekä Indonesia ja Brasilia kääntyivät G77 puolella, vaikka ovat yhteistyöhalukkaita taistellaakseen niin sanottuja pohjoisen rikkaita vastaan – Kyse ei ollut enää ilmastokokouksesta, vaan oikeudenmukaisuuskokouksesta. Ja sitten sanottiin kynnysmaille, että heille ei anneta mitään myönnytyksiä, joten nyt herää kysymys siitä, että miten tällainen blokkien muodostuminen voitaisiin välttää ja ettei keskustellakaan enää keskeisistä kysymyksistä. Voisiko EU toimia tällä saralla jollakin tavalla välittäjän ominaisuudessa? Kiitoksia. Kiitos. Vastatakseni näihin kahteen kysymykseen olen sitä mieltä, että olette oikeassa. Euroopan unionin täytyy muuttaa strategiansa suhteessa Kööpenhaminaan. Se täytyy paljon enemmän selostaa omia kantojaan sen täytyy paljon enemmän puhua niiden maaryhmien kanssa, joilla on erilaiset käsitykset kuin meillä. Ja totta kai ilmastonmuutoksen ja vuosituhattavoitteiden välinen yhteysside on aivan ilmiselvä. Me emme voi vaatia varsinkaan eh, nyt lähivuosina samaa ponnistusta niiltä, joiden tehtävänä on eh, Euroopan unionissa raskasta pitkäaikaista teollisuutta. E, taas kehittyvien maiden tilanne on aivan toisenlainen. Ja sen takia Euroopan unioni nimenomaan e, antaa suuren panoksen rahoitusohjelmaan, joka on suunnattu kehittyville maille, maille, joilla ei ole keinoja tai voimavaroja saman erilaisiin vähennyksiin. Tällaisen dialogin pitäisi mahdollistaa pidemmälle menevä pohdinta nimenomaan kehittyvillä mailla eh, niin, että he voisivat luoda omia päämääriä, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen suhteen. Omia tavoitteita siis. Kiitoksia. Kiitoksia sitten seuraavaan kysymykseen, joka on herra Nikolaun esittämä. Se liittyy puheenjohtajavaltion työohjelmaan ja ennenaikaisen koulunkäynnin lopettamiseen. Niin, rouva puhemies, hyvät kollegat. Puheenjohtajavaltio aikoo jatkaa edellisten puheenjohtajakausien työtä yhteistyön vahvistamisessa koulutuksessa, Erityishuomiota annetaan avainpätevyyksille. Tässä noudatetaan neuvoston päätelmiä maaliskuulta 2010. Niissä korostettiin tarvetta vähentää ennenaikaisen koulunkäynnin keskeyttämistä. Haluttiin myös asettaa yhteinen tavoite niin, että tämä olisi alle 10 prosenttia 2020 mennessä. Siksi puheenjohtajavaltio on tehnyt useita aloitteita. Muun muassa järjestettiin ministeriseminaari. Se oli aivan kauden alussa viime heinäkuussa. Seminaari, kuten myös koulutuspääjohtajien tapaaminen, liittyvät ennen kaikkea vaikeuksiin, joita on perustaitojen hankkimisessa. Äidinkieli, luonnontieteet, matematiikka, siellä kuultiin myös jäsenvaltioiden kokemuksista ja poliittisesta suuntauksesta, jotta voitaisiin ehkäistä ennenaikaisen koulunkäynnin keskeyttämistä. Näiden kokousten jälkeen puheenjohtajavaltio on laatinut omat päätelmänsä siitä, miten tärkeää on perustaitojen määrää lisätä yhteistyössä koulutuksessa. Neuvostossa keskustelut päätelmistä ovat nyt käynnissä puheenjohtaja aikoo tämän esityslistalle marraskuun neuvostoon. Yleisesti ottaen neuvosto on odottelemassa suositusesitystä komissiolta. Se tulee piakkoin. Se liittyy koulukäynnin keskeyttämiseen Euroopan unionissa. Me vahvistamme ponnistelua myös kansallisella tasolla jotta voidaan vaiheittain vähentää koulukäynnin keskeyttämistä vuoteen 2020 mennessä. Meillä on tämä yhteinen tavoite, joka on lyöty lukkoon Euroopan neuvostossa. Vielä lopuksi kertoisin vielä, että eurooppalainen köyhden vastainen teemavuosi, niin tässäkin yhteydessä puheenjohtajavaltio on järjestänyt viime syyskuun 28. päivä kokouksen, jossa haluttiin eriarvoisuuden noidan kehää purkaa liittyen koulutukseen. Konferenssin tulokset ovat myös pohjana keskusteluissa, jotka toteutuvat 19. marraskuuta koulutusneuvostossa. Kiitoksia herra Papanika Kolau. Varmasti teillä on lisäkysymys. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Στα όσα μας είπατε, Paljon kiitoksia arvoisa ministeri tästä vastauksesta. Ja seuraavanlainen jatkokysymys. Mitä tapahtuu näille koulunkäyntinsä ennenaikaisesti keskeyttäneille? Jäävätkö he ikään kuin yhteiskunnan vähemmistöön vai suuntautuvatko he johonkin tiettyyn alaan vai Onko teillä jotain tietoa tästä? Onko komissiolta pyydetty tutkimuksen laatimista, jotta me näkisimme tarkemmin, niin mitä näille koulunsa keskeyttäneille tapahtuu, jotta me voisimme paneutua ja puuttua tilanteeseen tehokkaammin. Kiitoksia. Arvon kollegat, tämä on aivan erinomainen aloite ja yhteyksiä ministerien ja yleisten koulutusvirkamiesten kanssa onkin jo ollut ja ne osoittavat, kuinka erilaisia tilanteet ovat eri jäsenmaissa koska on olemassa ohjelmia, joskus hyvinkin täsmällisiä selektiivisiä ohjelmia joissakin maissa sen estämiseksi, että koulunsa keskeyttäneet eivät marginalisoituisi, syrjäytyisi yhteiskunnassa. Tämä kuva on erityisen tärkeä ja varsinkin sen kuvan tutkiminen, mutta se vie aikaa, koska tämän tilanteen arvioiminen 27 jäsenmaassa ei ole mikään pikkujuttu. Siinä menee aikaa ja minun mielestäni Belgian puheenjohtajakauden aikana nämä työt aloitetaan ja sitten seuraavien puheenjohtajakausien, erityisesti Unkarin puheenjohtajakauden aikana voidaan aloittaa hanke jossa esitettäisiin suosituksia ei ainoastaan keskeyttämisen vähentämiseksi, mutta myös tämän kokonaiskartan hahmottamiseksi 27 jäsenmaassa nimenomaan sen suhteen, mitä näille koululaisille tapahtuu, silloin varsinkin kun he syrjäytyvät eikä heitä saada uudestaan ikään kuin teknisemmän koulutusjärjestelmän piiriin. Kiitoksia. Kiitokset. Jälleen kaksi lisäkysymystä. Ensinnäkin Blinkevich Jutte ja sitten Tikkau. Ensinnäkin Blinkevich Jutte ensimmäistä ensin tällä kertaa. Äh, ačiū labai, e, ponia ministrė, už jūsų e, kaip Kiitos, herra ministeri. Belgia on varmasti puheenjohtajavaltiona ponnistellut kovasti, jotta voitaisiin torjua köyhyyttä, mutta ettekö ole sitä mieltä myös, että köyhyyskin on yksi syy koulun keskeyttämiseen? Euroopan parlamentti hyväksyi tänään erittäin tärkeän päätöksen. Se liittyy vähimmäistuloon Euroopan unionissa. Ettekö ole sitä mieltä, että köyhyyden torjunnassa voitaisiin käyttää tällaisiakin toimenpiteitä? Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. Din păcate, rata... Kiitoksia, rouva puhemies. 19 prosenttia koululaista keskeyttää koulunsa ja meidän täytyy muistaa, että varojakaan ei ole enää niin paljon käytettävissä kuin aikaisemmin. Se on johtanut koulujen sulkemisen erityisesti maaseudulla. Kun puhumme koulutuksesta, niin kysehän on Euroopan unionin tulevaisuudesta. Tänä vuonna, kun sosiaalista syrjäytymistä vastaan teemavuotena halutaan taistella, niin toivoisin, että meillä olisi jonkinlaiset vähimmäistavoitteet keskeyttämislukujen suhteen. Kiitoksia. Sanoisin, että olen kyllä samaa mieltä näiden käsitysten kanssa. Todellakin koulun keskeytyminen liittyy köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen on aika ilmeistä, että iso joukko lapsistamme, kun ajatellaan heidän perhetilannettaan tai rahoitustilannettaan per vanhempien osalta, ei ole kovin suotuis ajatella koulunkäyntiä. Ja totta kai talouskriisi on vielä pahentanut sitä ilmiötä. Mutta sekä neuvostossa että komissiossa on hyvin ymmärrettykin tämä. Kuten tiedätte, me olemme yhdessä hyväksyneet tämän 2020 strategia, strategian mukana on talouskasvu, koulutuksen laatu, mutta myös köyhyyden torjunta. Se muodostaa kokonaisuuden ja minusta vaikuttaa, että sitä myöden löydetään myös johdonmukaisia vastauksia. Toisin sanoen haluaisin palata hiukkasen perustaitoihin. Mielestäni se on tärkeä asia. Puheenjohtajavaltio tuo nämä päätelmät marraskuun neuvoston hyväksyttäväksi siellä on tietyt tavoitteetkin asetettu. Mainitsen ne nopeasti. Tavoitteet ovat ensinnäkin, että kansallinen suunnitelma toteutetaan, jotta voidaan oppilaiden perustaitoja kehittää matematiikassa, äidinkielessä ja matematiikassa, mutta yhtä lailla myös eritellään strategioiden tehokkuutta kansallisella tasolla niin, että meillä olisi tietolähde, joka voisi ruokkia, kuten täällä todettiin, päätöksentekoa, mutta on tarkoitus myös luoda koehankkeita ja joten kesken, jos ne ovat halukkaita siihen. Niiden myötä voidaan kohentaa nuorten eurooppalaisten perustaitoja. Mutta mikseipä tehokkaamminkin voitaisiin käyttää niitä välineitä, joita meillä on käytettävissä jo nyt, jos ne ovat tähdellisiä. Muun muassa se, että yhteisen äh, avoimen koordinoinnin menetelmä, elinikäinen oppiminen tai seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma yhtä lailla. No niin, tässä on joukko tavoitteita, jotta me toteutamme puheenjohtajakautemme aikana. Ja varmasti seuraavat puheenjohtajavaltiot sitä jatkavat. Ensinnä Unkari. Thank you. Kiitos. Sitten Higginsin kysymys. Se liittyy jalkaväkimiinojen täydellistä poistamista koskevaan EU-tavoitteeseen. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan unioni on tehnyt töitä jo vuosien ajan jalkaväkimiinojen täydellisen poistamisen puolesta, antaakseen sitten panoksensa niiden suurten humanitaaristen ja kehitysongelmien ratkaisemiseen, joita jalkaväkimiinat aiheuttavat. 95 toukokuun jälkeen, jolloin neuvosto 27.9. teki päätöksen. Siitä lähtien EU on hyväksynyt ensimmäisen yhteiset toimet jalkaväkimiinojen varustelua vastaan koko maailmassa. EU on siis ollut aivan etulinjassa kansainvälisessä yhteisössä 1997 marraskuussa Totauan yleissopimuksen eh, puitteissa jalkaväkimiinojen kuljetuksen, varastoinnin ja käytön kieltämisen yhteydessä neuvosto aloitti uudet yhteiset toimet, joiden tarkoituksena oli jatkaa poliittisia ponnistuksia jalkaväkimiinojen täydellisen poistamisen puolesta ja konkreettisemmin myös saada aikaan yhteinen moratorio jalkaväkimiinojen siirron ja varastoinnin eh, kieltämiseksi, jotta saataisiin monidimensionaalinen lähestymistapa tämän asian kieltämiseksi ja siihen liittyvien muiden toimien kieltämiseksi. Sen jälkeen Euroopan unioni on ponnekkaasti toiminut tämän hyväksi ja vuonna 2003 tämä otettiin osaksi turvallisuusstrategiaa ja uusi yhteinen toimi hyväksyttiin tuon jälkeen. Dotawan yleissopimuksen tukemiseksi, mutta myös erityisen avustuksen antamiseksi sellaisille maille, jotka halusivat nimenomaan toteuttaa tämän yleissopimuksen mainitsemia tavoitteita. Vaikka hyvin monet maat ovat lähteneet tähän mukaan ja maiden määrä on entisestään kasvanut ja vaikka jalkaväkimiinojen uhrien määrä on laskussa, silti edelleen tarvitaan apua ja uhrien auttamista. Euroopan unioni on osallistunut tämän toimen kehittämiseen ja Kolumbian Kartagenassa hyväksyttyä eh, asiakirjaa täysin myös tukee. Uusi neuvoston päätös on tällä hetkellä valmisteilla ja sen tarkoituksena on nimenomaan tukea tätä toimintaohjelmaa ja uhrien auttamista. Ja nimenomaan kehitys- ja naapuruuspolitiikan puitteissa yhdessä jäsenvaltioiden kansallisten politiikkojen kanssa Euroopan unioni on antanut merkittävän panostuksen jalkaväkimiinojen poistamisen ja uhrien auttamisen hyväksi. 1,8 miljardia on se taso ja se merkitsee puolta koko maailman panoksesta. kiitos Kiitoksia herra Higgins. Thank you, Madam President, and I want to thank the... Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä kattavasta vastauksesta. Hän viittasi yleissopimukseen Myöskin vuonna 2008 allekirjoitettiin sopimus ja nyt meillä on toimintaohjelma pöydällä, mutta todellisuus on se, että yli miljardi euroa on käytetty valistuskampanjoihin vuoden 2007 jälkeen, mutta vain murtoosa sitä on käytetty. Tämä on faktaa. Ja fakta on myöskin se, että paraikaakin käytetään jälkiväkimiinoja. Pari tuhatta henkilöä kuolee joka kuukausi jälkiväka, jälkiväkimiinojen räjähdy, räjähtäessä, joten meidän on todellakin puututtava tähän hankalaan tilanteeseen. Kiitoksia. Alors, vous avez raison. Olette oikeassa. Me olemme käyttäneet miljardin, puolitoista miljardin verran. Edelläkin kuukausittain 2000 joutuu uhriksi. Euroopan unioni ei yksin voi toimia. Se tekee jo puolet työstä, mutta yksin se ei kuitenkaan voi tehdä kaikkea, mitä tässä on tehtävä. Mielestäni te kerrotte aivan selvästi, miten paljon me olemme huomioineet jo tämän ihmillisen ulottuvuuden ongelmassa. Valitettavasti sen pidemmälle me juurikaan voi mennä päätöksenteon tasolla. Konkreettista ja selvää edistystä saadaan vain, jos saadaan aserisunnasta aikaan jotain. Varmastikin tässäkin me olemme mukana, kun ajatellaan jalki, jalkaväkimiinojen kieltämistä. Kiitoksia. Vielä kaksi lisää kysymystä. Kelly Rybich Rybich ensin. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puhemies. Maamiinat ovat suuri ongelma varmaan vielä kaukaisessa tulevaisuudessakin. Uskotteko te, että voisimme luoda omia tutkimusohjelmia maamiinojen jäljittämiseksi? Tämähän ei ole pelkästään eurooppalainen, vaan globaali ongelma. Ja voisitteko kuvitella, että tässä voitaisiin oikeita instituutioita eh, panna vastuuseen tällaisten tutkimusohjelmien puitteissa, jotta asioissa päästäisiin eteenpäin. Kiitoksia. Alkuun kiittäisin kollega Higginsia siitä, että hän otti tämän tärkeän kysymyksen esille ja kiitokset neuvostolle kattavasta vastauksesta. Kyllä unioni on ollut proaktiivinen tämän hankalan aiheen tiimoilta, mutta kysyisin, että oletteko tyytyväisiä YKn on toimintaan ja voisiko YK tehdä vielä enemmän asian tilan korjaamiseksi? Ministeri, olkaa hyvä. Nämä ovat täydentäviäkin nämä kysymykset. Vastaan ensimmäiseen toisen perusteella. Pitää paikkansa, että meillä on tutkimusohjelmiakin, jotta voitaisiin löytää korvike jalkaväkimiinoille – meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä tässä YK kanssa. Ennen kaikkea päästä yksimielisyyteen kansainvälis YK puitteissa ja niiden maiden kesken, jotka ovat mukana näissä instantteissa. Tämä on pitkän aikavälin työtä. Siinä on taivuteltava muita, jotka eivät välttämättä ole samaa mieltä näiden varojen sijoittamisesta siihen, että voidaan tällaisia ohjelmia kehittää tutkimuksen alalla. Thank you. Kiitos. Jospa sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Se on Rauha Blinkevichiuten esittämä aiheena Euronaisen kohdiston väkivallan seurantakeskuksen perustaminen. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen taistelu on Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen tavoite ja me molemmat toimielimet työskentelemme tällä alueella ja olemme työskennelleet jo vuosikausia ja hyvin monissa erilaisissa konteksteissa. Muistutan teitä päätöslauselmasta, jonka hyväksyitte viime vuonna, kun vietimme YK on päätöslauselman 10 joka perusti 25.11. kansainväliseksi teemapäiväksi, naisia kohdistuvan väkivallan vastaiseksi teemapäiväksi. Ja tuolloin te kehotitte komissiota tekemään ehdotuksen yhteisöpolitiikasta, joka olisi koherentimpi ja joka välittömästi vaatisi jäsenmaita luomaan tietojen keräyskeskuksen Kuten parlamentin jäsen muistuttaa, viime maaliskuussa neuvosto kehotti komissiota luomaan eurooppalaisen strategian naisia kohdistuvan väkivallan vastaisessa taistelussa ja sen ehkäisemisessä. Yksi prioriteeteista, jotka neuvosto tuota varten asetti, oli se, että valmistellaan eurooppalainen seurantakeskus naisiin kohdistuvan väkivallan vastaan – jo, siten, että tukeudutaan olemassa oleviin rakenteisiin. Komissio tällä hetkellä on rakentanut uuden strategian naisiin kohdistuvan väkivallan asioissa, joka myös, johon myös kuuluu tämän seurantakeskuksen perustaminen, mutta emme vielä tiedä, mikä tuon strategian sisältö on me toivomme, että ensi vuoden kuluessa saamme tuon strategian sisällön tietoomme ja on tietysti ja on toki hyvin todennäköistä, että vielä tarvitaan erillinen ehdotus tuon seurakuntakeskuksen perustamiseksi. Neuvosto ei tietenkään voi tässä asiassa puuttua lainsäädäntötyöhön muuten kuin komission ehdotuksen pohjalta tällainen ehdotus tutkitaan sitten aikanaan neuvoston toimesta, eh, koska se yhdessä parlamentin kanssa säätää näitä lakeja. Tällä hetkellä on siis hiukan ennenaikaista esittää hypoteeseja siitä, millainen tuo seurantakeskus olisi ja mitkä sen tavoitteet olisivat. Ja ennen kaikkea eh, myöskään, myöskin on ennenaikaista arvuutella, milloin se aloittaisi työnsä. Ruben Blinkovic, lisäkysymys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 päivänä tuo seurantakeskus näkee päivänvalon ja että näitä tietoja voitaisiin kerätä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Mutta haluaisin vielä täsmennyksen, mitä mieltä te olette nämä tiedot, joita jäsenmailla tällä hetkellä on, ovatko ne riittäviä nuo tiedot? Mahdollistavatko ne sen, että pystytään muotoilemaan tämä prioriteetti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa taistelussa? Minun mielestäni tätä prioriteettia ei vielä ole määritelty kyllin täsmällisesti ja juuri tästä syystä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa EU:ssa edelleenkin on niin paljon. Minun mielestäni tuo, mitä sanotte, ei ole mitenkään virheellistä. On hyvin vaikeata tällä hetkellä sanoa, että tuon seurantakeskuksen perustamisessa tarvitaan vain tukeutua siihen, mitä jäsenmaat ovat tähän mennessä jo itsekin tehneet esimerkiksi väkivallan tutkimisessa, sen mittasuhteissa jotta tämä problematiikka saataisiin kartoitettua. Se on vasta alku ja me odotamme nimenomaan komissiolta metodologiaa, jonkunlaista kaaviota ja ohjausta, jotta voisimme harmonisoida 27 jäsenmaassa luotettavan tavan, jolla voidaan näitä tietoja kerätä ja saada kokonaiskuva kaikesta väkivallasta ja sen eri tyypeistä ja sen mittasuhteista. Thank you. Kiitos. Lisäkysymys, mutta vain yksi herra Rybihiltä. Ja danke, presidentin. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvän neuvoston edustaja virastoja löytyy, jotka käsittelevät tämän tyyppisiä kysymyksiä. Muistuttaisin Viinin virastosta. Olisiko mahdollista, että kyseinen virasto keskittyisi myöskin tähän nimenomaiseen aiheeseen? jottei meidän tarvitsisi luoda taas uutta virastoa, vaan että olemassa olevaa viinin virastoa voitaisiin käyttää hyväksi. Sieltä löytyy päteviä henkilöitä ja minä uskon, että voisi olla hyvä asia, jos tällaista ehdotusta lähdettäisiin ajamaan. Kiitoksia. Kiitos. Minä olen todellakin sen puolesta käytetään jo olemassa olevaa virastoa sen sijaan, että luodaan uusi. Jos lisää on liikaa virastoja niin ei kannata uusia luoda? Minä ainakin toivon, että kun me mietimme omaa malliamme tai komission taktiikkaa, niin siinä käytetään jo olemassa olevia rakenteita, kuten Viinin virastoakin. Thank you. Kiitos. Voimme nyt mennä seuraavaan kysymykseen, joka on herra Fernandesin. Se koskee biojätteitä. Niin, puhemies, hyvät kollegat. Euroopan parlamentin aloitteesta neuvosto hyväksyi päätelmät vihreästä kirjasta, joka liittyy biojätteiden käsittelyyn Euroopan unionissa 25. kesäkuuta 2009. Päätelmissään neuvosto kehottaa komissiota jatkamaan omaa analyysiaan vaikutuksista ja tarvittaessa tekemään myös lainsäädäntöesityksen Euroopan unionissa biojätteistä 2010 mennessä. Mehän nyt olemme 2010 vuodessa ja varsinkin neuvosto kehottikin komissiota tarkastelemaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kerätä biojätteitä yhteisesti. Täytyy jonkinlainen takuu saada laadusta kun mietimme koko ketjua tai prosessin jäljitettävyyttä, meidän täytyy asettaa myös merkintävaatimukset, laatuvaatimukset kompostoinnille ja jätelaitoksille. Tämän lisäksi 11. kesäkuuta 2010 neuvosto otti tiedoksi komission julkilausumaan seuraavista vaiheista biojätteiden käsittelyssä Euroopan unionissa. Tiedonannossaan komissio kertoi, että se aikoo jatkaa työtään niin, että voidaan ottaa teknisiä määräyksiä käyttöön bioitteiden käsittelyssä. Näin voidaan direktiiviä korjata liittyen bioetteiden käsittelyyn. neuvosto totta kai tarkastelee uutta esitystä aikanaan. Puheenjohtajavaltio Belgia on järjestänyt konferenssinkin biojätteistä 21. syyskuuta tänä vuonna. Siellä keskusteltiin muun muassa komission tiedonannosta. Konferenssin tulokset on toimitettu neuvostolle 14. lokakuuta, siis ihan hiljattain. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Fernandes. President, signori ministro, Arvoisa ministeri, Euroopan parlamentti hyväksyi laajalla enemmistöllä 6.7. tänä vuonna direktiivin, joka nimenomaan liittyy biojätteisiin. Selvyyden vuoksi ja yksinkertaisuuden vuoksi ja juridisen varmuuden vuoksi me katsomme, että sen tämän lainsäädännön sijaan, joka on jakautunut moniin eri lainsäädäntöteksteihin, olisi parempi, oli parempi, että saadaan yksi spesifi direktiivi tästä aiheesta. Näin ollen voimme olla yhtä mieltä 2020-strategian kanssa, kun puhutaan kestävästä kehityksestä, älykkäästä kehityksestä ja inklusiivisesta kehityksestä. Näin saamme myös aikaan enemmän vihreitä työpaikkoja ja tällä tavalla voimme myös taistella ilmastonmuutosta vastaan tällaisen tasokkaan kompostin kautta. Se auttaa meidän maaperäämme ja se auttaa myös biodiversiteettiä. Siksi haluaisinkin kysyä neuvostolta, puolustaako se myös tällaista erityisdirektiiviä ja mitä se tulee tekemään tämän päämäärän hyväksi? Olen ollut aika varovainen tänä iltana, mutta 30 sekuntiahan tämä kysymyksen esittäminen on. Minä puhun, pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti, ettei tässä puheen päätteeksi minua panna sitten järjestykseen. Mutta mielenkiintoinen kysymys kuitenkin, ja tehän tiedätte, että sehän kuuluu komissiolle, että se esittää tällaista erityistä direktiiviä. Neuvosto kyllä ymmärtää, että tiedonannossaan seuraavista vaiheista biojätteiden käsittelyssä komissio ei ole tätä aukkoa ottanut esille lainsäädännössä niin, että tarvittaisiin erityislainsäädäntöä, vaan se on kertonut, että sen on tarkoitus tarkistaa sen omasta direktiiviä. Ei se välttämättä tyydytä teitä, mutta on hyvä tietää myös, että kun neuvostopäätelmiä 2009 valmisteli kävi ilmi, että jäsenvaltiot ovat erimielisiä tarpeesta saada erityisdirektiiviä biojätteitä varten. Tosin sanoen vastaukseni on ei juuta eikä jaata, koska neuvosto on erimielinen. Mielenkiinnolla kuitenkin me seuraamme komission esityksiä tämän direktiivin kohdalla. Varsinkin jää biojätteiden osalta, koska ilmiselvästikin ne kuuluvat myös tämän ehdistyksen piiriin. Thank you very much, Minister. My comments were not directed at... Niin, en teille esittänyt suoraan näitä kommentteja, ja nyt me menemme seuraavaan kysymykseen. Rauha McGinnisiltä aiheena tuplavietaantuma mahdollisuus 3 prosentin tavoitteen kestävyys. Madame la Présidente, chers collègues. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Vakaus ja kasvusopimuksen päätavoite on edelleen hintavakaus EUn alueella. Ja perussopimuksen hengessä jäsenmaiden täytyy harjoittaa sellaista kansallista politiikkaa, joka on koherentti vakaus- ja kasvusopimuksen kanssa ja talouspolitiikan suurten suuntaviivojen kanssa. 7.9. neuvosto pääsi yksimielisyyteen siitä, että vuodesta 2011 eteenpäin toteutetaan Eurooppa eurooppalaista ohjausjaksoa ja eh, nimenomaan kansainväli- kansalliset uudistusohjelmat ovat tässä tärkeänä työvälineenä kaikilla tasoilla budjettikuri, makroekonominen vakaus ja kasvu ovat tässä prioriteetteja ja myös yksilölliset erilliset prosessit, jotka ovat siis erillisiä. Tämä mahdollistaa talouspolitiikkojen koordinoinnin EUn alueella ja parantaa budjettikurin voimistamista, makroekonomista vakautta ja kasvua. Tämä sama huolenaihe on saanut Euroopan unionin tietysti toimivaltuuksiensa puitteissa, kuten perussopimus määrää, laatimaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on edistää elpymistä siten, että budjettikuria kuitenkin kunnioitetaan. Euroopan unionin uusi työllisyys- ja kasvustrategia 2020, joka on siis kestävä ja inklusiivinen, jonka neuvosto hyväksyi 17. kesäkuuta, vastaa tähän haasteeseen sen näkemyksenä on se, että poliitikkoja pitää uudelleen orientoida ja saada aikaan uudistuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Sellaisia uudistuksia, jotka nimenomaan suosivat kasvua ja työllisyyttä ja takaavat myös julkisen talouden luotettavuuden. Strategia 2020 strategia, kuten tiedätte, on yhtenä suurena päämääränä kehityksen ja tutkimuksen parantamisen, työllisyyden ja myöskin sosiaalisen inkluusion kehittämisen siten, että köyhyyden vähentäminen on myös mukana. Toisin sanoen vakaussopimuksen ja kasvun ja työllisyyden edistämistoimien välillä ei pitäisi olla mitään ristiriitaakin. Kiitos, Rouva McGuinness. Thank you for your response. Kiitokset tästä vastauksesta. Toivoin vähän yksityiskohtaisempaa vastausta, mutta Finnegale tukee tätä kolmen prosentin tavoitetta niin kuin valtapuolueet muutenkin. Mutta se, että me pääsemme näihin tavoitteisiin on tärkeä asia, ei ainoastaan meidän intressien mukaista, vaan koko unionin intressien mukaista se olisi. Ja John Bruton parlamentin ystävä totesi aamulla omassa puheessaan aika suorasanaisesti, mikä on tämän hetkinen tilanne. Eli että me kyllä kykenemme vastaamaan näihin haasteisiin ja Irlanti pystyy erinäisin toimin vastaamaan näihin haisteisiin. Se ei tule olemaan helppoa, mutta me tulemme tekemään kaikkemme, jotta tähän tavoitteeseen päästään. Minä voin toimittaa teille tarvittaessa tämän puheen. Kiitoksia. Kiitoksia, ministeri. Alors. No niin. Otin esille teille Iranin ongelman, ymmärrän sen hyvin ja me olemme totta kai tietoisia Iranin ongelmasta. Minun vastaukseni kysymykseen alustavasti on se, joka on aika laaja, 27 jäsenvaltiota. Me tarvitsemme johdonmukaista politiikkaa, vakausrahapolitiikkaa, elvyttävää politiikkaa ja pitää paikansa, että jotkut aivan ilmiselvästi liittyen velkaantumisasteestaan tai vuosittaisesta velastaan sitten parin kolmen vuoden ajan kriisin jälkeen ovat vaikeammassa jamassa kuin jotkut toiset. Pitää paikansa, että Irlanti on nyt hyvin vaikeassa tilassa ja voitte kyllä uskoa, että Eurooppa osoittaa ymmärrystään – näinä vaikeina aikoina. Mutta minä uskon, että moni maa on siinä ja on oleva myöhemmin siinä. Tiukkuus ei vie pohjaa yhteisvastuulta. Komission esittelemissä toimissa tällä viikolla liittyen taloushallintoon on mukana myös väistämättä huoli siitä, ettei ketään saa jättää tien varteen yhtäkään maata – Tehän tiedätte, että Kreikan kohdalla osoitettiin suurta yhteisvastuuta. Emme vertaa kahta maata keskenään, tietää, keskenään mutta tietäkää, että kaveria ei jätetä. Thank you, minister. Kiitos ministeri. Täällä on aika paljon lisäkysymyksiä tullut. Ehkä täytyy tässä valita, ottaa huomioon se, kuka on jo puhunut. Poliittinen tasapainokin minä otan Crowlin ja Papa Nikolaon. Crowley ensin. Thank you very much, Madam President. I'd like to thank the... Paljon kiitoksia. Minä halusin kiittää tästä saamastani vastauksesta. Mutta kaksi lyhyttä kommenttia. Tämä kolmen prosentin vajekysymys. Ilmeisesti jäsenvaltiot soveltavat eri kriteereitä tätä prosenttia laskettaessa minkä verran jousta on olemassa, kun tällä hetkellä kriisi haittaa oikeastaan kaikkia jäsenvaltioita toimissaan, eli kuinka paljon tässä on pelivaraa tässä kolmen prosentin alijäämärajassa. Herra Papanikolaou. Puhemies, neuvoston päätelmissä ja 2020 strategiassa on selvä viesti, joka on aihetta myönteisiin näkymiin. Me tarvitsemme innovaatioita ja on erittäin tärkeää, että pääsemme mahdollisimman hyvin eteenpäin. Kun mietimme valtavaa epätasapainoa, jota on EU-ssa etelän ja pohjoisen välillä – ja katsotaanpa esimerkiksi euroryhmän tilannetta tai esimerkiksi miten Saksa on toiminut tai tilannetta sitten puolestaan Kreikassa, niin minusta vaikuttaa siltä, että joissakin maissa ihmiset voivat hyötyäkin jopa tilanteesta. Haluaisin tietää, mitä tehdään epätasapainon poistamiseksi. Thank you, minister. Kiitoksia, ministeri. Kaksi kysymystä ja kaksi vastausta. Ensimmäiseen kysymykseen vastaan, että totta kai tähän saakka on ollut ja tähänkin mennessä on ollut kirjanpitonormeissa vielä hiukan eriäväisyyttä ja niitä parhaillaan harmonisoidaan, koska jos me huomenna haluamme olla rehellisiä suhteessa kaikkiin 27 jäsenmaan talouteen, niin meillä täytyy olla samat laskuperusteet, joten tätä harmonisointia parhaillaan tehdään. Ja mitä sitten tulee 3 prosentin marginaalin joustavuuteen, niin te tiedätte, että tällä hetkellä me tosiaan tiedämme, että se on joustanut aika paljon 2009 ja 2010 ja vuonna 2011 ja 2012kin se tulee vielä hieman joustavan, jotta jäsenmaat pääsevät mukaan tähän budjettilogiikkaan, koska jos me nimenomaan tuota 3 prosentin marginaalia soveltaisimme aivan tiukasti ja ennen kaikkea tiukasti, niin suurin osa jäsenmaista ei pystyisi tuota budjettikuria noudattamaan mutta Euroopan toimielimet ovat ymmärtäneet, että jäsenmaille täytyy antaa aikaa ennen kuin he pääsevät tuohon vakauteen, budjettivakauteen ja tasapainoon 2013 eh, mennessä. Mitä sitten tulee muuhun epä tasapainoon pohjoisen ja etelän välillä tai sellaisten jäsenmaiden välillä, jotka ovat ehkä pikemminkin saaneet aika paljon avustuksia Euroopan unionilta kehittääkseen omaa talouttaan ja tuottavuusverkostoaan ja työllisyyttään. Ja toiset ovat ehkä saaneet vähemmän avustusta EUlta, niin EU on tietysti paikalla tämän koherenssin ja koheesion säilyttämiseksi. Ja nämä rahastot, joita Euroopan budjetissa on, nimenomaan kohesio rahastoissa, joka on Euroopan unionin tärkein rahoitusväline, niiden tehtävänä on nimenomaan näiden epätasapainotekijöiden vähentäminen. Te puhuitte etelä- ja pohjoisen välistä epätasapainosta, mutta en usko, että se on ainoa epätasapainoakseli Euroopan unionin sisällä. Kiitoksia. Thank you, Mr. We Kiitoksia. Sitten menemme seuraavaksi Rova Tikau kysymykseen. Eiköhän se ole viimeinen tänä iltana. Se liittyy neuvoston suunnittelemiin toimenpiteisiin työntekijöiden vapaan liikkuvuuden edistämisen valtioiden välillä. No niin, rouva puhemies, hyvät kollegat. Neuvosto haluaisi totta kai muistuta siitä, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on keskeinen vapaus perussopimusten ja johdetun oikeuden nojalla. Unionin kansalaisilla on oikeus elää ja tehdä työtä muissa jäsenvaltioissa. Mitä sitten tulee tilapäisiin rajoituksiin liittymissopimusten nojalla, niin jokainen jäsenvaltio, joka noudattaa rajoituksia, niin se voi itse mitata, mitkä vaikutukset sillä on työmarkkinoihinsa ja päättää myös siitä, haluatko pitää nämä rajoitukset vai heikentää niitä siirtymäkauden kuluessa 2011 asti niille, jotka tulivat 2004 ja 2013 niiden osalta, jotka tulivat 2007 neuvosto on kehottanut jäsenvaltioitakin, että ne noudattavat rajoituksia siirtymäkausien määräyksissä, mutta että ne kuitenkin poistettaisiin kolmannessa vaiheessa siirtymäkaudessa, jos ei voitaisi osoittaa, että työmarkkinat kärsisivät merkittävästi. Sitten 2009 toukokuun silloin Tanska antoi vapaan liikkuvuuden omilla työmarkkinoilla, niin jäsenvaltioiden odottamat rajoitukset ovat olleet muuttumattomat. Enemmistö jäsenvaltioista antaa vapaan pääsyn työmarkkinoille jäsenvaltioiden jäsen, kansalaisille, jotka ovat tulleet 2004 jälkeen. Kuitenkin kymmenellä jäsenvaltiolla edelleen on rajoituksia. Neuvosto on korostanut, että talous- ja rahoituskriisi ei saa olla syynä pelkästään, jotta perusteltaisiin näiden rajoitusten säilyttämistä ja on kehottanut jäsenvaltioita kehittämään muita strategioita, joiden ansiosta voitaisiin yksilöidä paremmin esteet liikkuvuudelle maantieteellisesti ja ammatillisesti työntekijöiden parissa. Näin voitaisiin pikkuhiljaa hävittää olemassa olevat esteet perusopimusten mukaisesti. Thank you. Kiitos. Rouva Tikau Lisäkysymys myös Papa Nikolaulelta, jos voimme ottaa ne yhdessä. Tikau ensin. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, mulțumesc pentru... Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Kiitokset neuvostolle tästä saamastani vastauksesta. Minä todellakin toivon, että neuvosto pyrkii rohkaisemaan jäsenvaltiota poistamaan näitä esteitä, jotta ihmiset voivat vapaasti liikkua, erityisesti Romaniasta ja Bulgariasta yhtäläiset mahdollisuudet kaikkien jäsenvaltioiden työntekijöille Euroopan unionin alueella on tärkeä seikka ja minä todellakin toivon, että jäsenvaltiot poistavat nykyiset esteet, jotka ovat vapaan liikkumisen tiellä. Kiitoksia. Kiitokset, että sain jälleen puheenvuoron, puhemies, ministeri. Me kuulimme liikkuvuuteen liittyvistä ongelmista, mutta samaan aikaan unioni on tehnyt aloitteita liikkuvuuden lisäämiseksi näinä vaikeina aikoina. Monen kansalaisen kohdalla tässä on valinta tehtävä, varsinkin nuorten kohdalla. 2007 oli liikkuvuus esillä, 2010 jälleen uudelleen. Meillä on Ronald Vinci-ohjelma, se koskee työntekijöidenkin liikkuvuutta. Toivottavasti tässä saadaan uusia esityksiä. Nyt olen huomannut, että lisäkysymys on vielä tullut. Otetaanpa sen niin, että voimme tämä saattaa päätöksen. Rova Sinclair. Thank you, Madam President. Just, just briefly. Kiitoksia ihan lyhyesti, rouva puhemies. Mihin toimiin neuvosto ryhtyy pakolasten liikkuvuuden mahdollistamiseksi Euroopan unionin sisällä, jotta voidaan vaalia vuoden 1951 yleissopimuksen sanoma, eli millä tavalla neuvosto huomioi tämän seikan? Ministeri, selvittäköhän kaikista kolmesta kysymyksestä. Alors, vous, vous dire d'abord... No ihan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että työntekijöiden vapaaliikkuvuus on todellakin neuvoston todellinen prioriteetti. Me teemme kaiken sanaaksemme jäsenmaille, joilla on vielä jotain rajoituksia, että heidän täytyy tarkoin analysoida tämä siirtymäkausi, jonka aikana he pitävät yllä jonkunasteisia rajoituksia ja, ja kehotamme niitä katsomaan, miten näistä rajoituksista voidaan päästä eroon. Ja haluan vielä lisätä yhteen kysymykseen vastatakseni, että tämä vapaa liikkuvuus, työntekijöiden vapaa liikkuvuus on neuvoston prioriteetti, mutta aivan erityisesti puheenjohtajavaltion prioriteetti, koska te tulette huomaamaan meidän työohjelmassamme 18 kuukauden trio puheenjohtajavaltio-ohjelmassa että työskennellään parhaillaan yhtenäismarkkinoiden tutkimuksessa ja yritetään rohkaista neljää vapautta, koska yhtenäismarkkinoiden toiminta on kasvun kannalta aivan oleellista ja meidän ohjelmassamme nimenomaan mainitaan mahdollisuus sitä näiden siirtymäaikojen tutkimisesta, jotka mahdollistavat työntekijöiden vapaan liikkuvuuden uusissa jäsenmaissa Täytyykö meidän katsoa, että nämä väliaikaiset rajoitukset ovat ristiriidassa työntekijöiden vapaan kanssa? Selvin on asiani, koska ne on määritelty liittymissopimuksissa ja niitä on käytetty kaikissa liittymisissä, eli ne ovat siis osa näitä oikeuksia, joita jäsenmailla on mutta jokaisen jäsenmaan on kuitenkin analysoitava näiden rajoitusten vaikutusta omiin työmarkkinoihinsa ja niiden täytyy päästä näistä rajoituksista eron siirtymäkauden loppuun mennessä, joka on siis 2011 huhtikuun loppu 2004 tapahtuneiden liittymisten kohdalla. Kiitoksia kovasti. Vastaukset ja kysymykset saavat kirjalliset vastaukset. Vielä yksi ilmoitus ennen kuin päättelemme. Olen saanut SD-ryhmältä pyynnön, että herra Anriikka Kurel Salom nimitettäisiin perussopimusvaliokunnan jäseneksi ja hän korva herra Rotondon. Haluatko esittää huomiota tähän? Ilmeisesti ei. Tämä jäsenyys on näin hyväksytty.